allekirjoittavat nämä. Myöskin nämä otsikot julkaistaan sitten pöytäkirjoissa. Rova Pascal Gruny on ilmoittanut minulle päätöksestään lopettaa täällä Euroopan parlamentissa, kun hänet valittiin Ranskan kansalliskokoukseen. Parlamentti on ottanut tämän päätöksen huomioon ja artiklan 7 kohta 2 mukaisesti Tämä liittyy Euroopan parlamentin jäsenten valitsemiseen suorien vaalien mukaisesti artiklan 4, 1 ja 4 kohdat, mikä käsittelee vapaita paikkoja.